Aloitamme herra Listerilla. Hänellä on enemmän kuin yksi selitys korissaan. Vai yksi? Señora Lister, tiene usted la... Herra Lister, olkaa hyvä. Äänestysselityksille Kasakan mietinnöstä. Mr. President, day and daily more and more of my constituents. Kiitos puhemies. Vaalipiirissäni on täysin mahdotonta ja sitten kun äh, saan tällaisen mietinnön ja havaitsen, että 1,6 miljardia Euroopan veronmaksajien varoja on kulutettu tähän tehottomuuteen, joka on Euroopan parlamentti. Sitten me ollaan havainnut, että 9,3 miljoonaa on sitten tuhlattu poliittisiin puolueisiin Euroopan parlamentissa. Ja sitten olen havainnut, että on että on vahvistettu sitoumus 30 prosentin leikkaukseen hiilipäästöissä vuoteen 2020 mennessä, mutta ei yhtään mainintaa ole, ole koko tästä eh, käymättävästä päästöstä, joka liittyy meidän välttämättömään matkustamiseen tähän paikkaan 12 kertaa vuodessa. Tämä mietintö on eh, käsittämättömän tylsä, eh, mitä se ehdottaa tämän parlamentin toiminnasta. Kiitos, herra Alistair. Katsotaanpas. Herra Sinot, Rova Sinot, samasta Kasakan mietinnöstä. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Oletteko täällä? No sitten, Rova Corbett, olkaa hyvä. Herra Corbett. Kiitos, puhemies. Haluaisin nyt vielä esittää tämän Alistairin kon, kommentin kontekstiinsa. Joku Euroopan parlamentti maksaa kullekin kansalaiselle 1,75 puntaa, jota Alistairkin ymmärtää. Ja kun, jos tätä verrataan alahuoneeseen Britanniassa, niin sen jokainen, se maksaa kansalaisilleen 5,75 puntaa vuodessa ja ylähuone 1,77 puntaa kutakin UK kansalaista kohti. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä parlamentti on paljon halvempi toiminnassaan äh, per kansalainen, mutta tämä ei tarkoita, että me läpäämme laakereillamme. Totta kai meidän pitäisi olla valppaita ja totta kai meidän pitää leikata kustannuksia. Ja tämä herra Alistarin esittämä asia tästä 12 äh, reissusta tänne Strasbourgiin, jotka maksavat paljon, äh, totta kai se on oikea havainto. Mutta tämä päätös ei kuulu Euroopan parlamentin päätettäväksi, vaan se kuuluu jäsenvaltioiden päätettäväksi, jotka valitettavasti Edinburghista John Majorin puheenjohtajana sitoutuivat, sitoutuivat Euroopan parlamentin juridisesti kokoontumaan täällä 12 kertaa vuodessa. Kehotankin jäsenvaltioita pohtimaan tätä päätöstä. No niin, olkaa hyvä. Älkää istutuko, jatkakaa. Tehkää, te voitte tehdä kaikki selityksenne kerralla. Sondergaardin mietinnöstä samalla kertaa. Äänestysselitykset edustaja Sondergaardin mietinnöstä. Olkaa hyvä. Hyvä ja kiitos puhemies. Istuppa nyt sinä sinne. Herr Corbett, jatkakaa, olkaa hyvä. Kyllä, Kysymys on siis vastuuvapaudesta neuvostolle. Tässä herää jälleen tämä herrasmies-sopimus, joka tulee ennen suoria vaaleja, että parlamentti ja neuvosto kahtena eh, lainsäädäntöelimen eh, eri mm, osana ovat eh, vastuussa omista budjetteistaan, eivätkä sisäisesti kritisoi näitä. Mielestäni tätä herrasmiessopimusta pitää nyt tarkistaa. Ei pelkästään sen vuoksi, että neuvoston budjetti ei sisällä pelkästään hallinnollisen toimielin budjetin lainsäätäjänä meidän kanssamme, vaan sillä on myös talousarvio, joka potentiaalisesti tulee kasvamaan myös toimenpano asioissa yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Tätä herrasmies-sopimusta ei koskaan ajateltu tällaiseen eksekutiivitoimintaan toimeenpanemiseen yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan alalla. Siksi meidän pitäisi todella ryhtyä neuvottelemaan neuvoston kanssa tämän herrasmies-sopimuksen tarkistamisesta. Olkaa hyvä, Kasaka mietinnöstä. Oui, euh, Hyvä puhemies. Minä en käyttänyt puheenvuoroa tästä vastuuvapausasioista parlamentin budjettikysymyksissä joistakin kappalista johtuen tässä mietinnössä, jotka ovat, ovat desinformaation perustuvia ja eivät ollenkaan kerro totuutta totuutta eläkerahastoista. Herra konventit voi kyllä nukkua ihan rauhassa, koska veronmaksajana hän että ei tulla pyytämään takaamaan jäsenten oikeuksia tässä rahastossa, jotka ovat jo <clears throat> eläkkeellä. Ja tässä on kyse myös ö, oikeuksista, jotka liittyvät heinäkuun 14. Jos on kyse siitä, että pitäisi äänestää tässä vastuunvapaudeksessa, niin olisi parempi ensin siivota oma kotiovensa edeltä, kotipihansa. Meidän budjettimenhän pitää ei ole tarkoitus meidän budjetilla rahoittaa mitään korvauksia. Puhutaan avoimuudesta. Se velvoittaa meitä viiden vuoden aikana ainakin yhden kerran, että voimme käydä jossakin että kävisi ainakin viiden vuoden aikana yhdessä valiokunnassa, jossa on jäsenenä lainsäädäntötyö tässä talossa on sitä, että ei riitä sitä, vaan että ilkkuu ja pilkkaa joissakin tilanteissa sillä tavalla, että saa lehdistön huomion itsensä. Meidän täytyy muistaa, että tässä on ehkä vuoden 68 tapahtumat taustalla. Ei häneltä voi sen enempää odottaa. Eivät tässä ole kyse missään julistuksista, joita täällä pitää jailla, vaan tässä on kyse puolue puolueryhmän puheenjohtajan sanoista hänen täytyisi taata juridinen vastuunsa tässä parlamentissa. Bien, vamos a ver. No niin. Seuraavaksi saa puheenvuoron Fjellnerin mietinnöstä, herra Kälähän, joka voisi selittää myös miet, Tikan mietinnöstä. Ja hän voi myös antaa äänestysselityksensä mietinnöstä, jonka on... Eikä tässä ole nyt kysekään Kälähän, ei ole. Hän ei ole täällä. No, No sitten tämä asia loppui siihen. Siirrymme seuraavaan. Miet, Fjellnerin mietintö virastoista. Herra Hannon. Kiitos puhemies. Äänestimme juuri rahoituksesta eurovirastoja, ulkovarajavirasto, lääkeainevirasto ja mitä niitä kaikkia onkaan, Äh, lentoturvallisuusvirasto ja niin edespäin, niin vaikuttaa, että tässä on ensin euroskeptikot, sitten on juridiset ja demokraattiset argumentit, jotka vastustavat näitä. Euroskeptikot eivät varmasti saa paljon puolelleen. On selvää, että he ovat sitä mieltä, että tätä Euroopan tasolla pitää tehdä juridiselta pohjalta sitten, vaikka ne olisivat saaneet oikeusvoiman Lissabonin sopimuksen tai perustuslain mukaan oikeutuksensa, se ei välttämättä ole myöskään houkuttava argumentti. Mutta demokratia vetoomuksella kyllä on. Kun parlamentti kuten tämä antaa oman politiikkansa sellaisille organisaatioille harjoitettavaksi ja toimeenpantavaksi, jotka ehkä kutsumme tänne kerran vuodessa. Ja oletetaan, että he sitten meidän valtuutuksellamme toteuttavat politiikkaa, niin meillä ei enää ole legitimiteettiä. Tällä tavalla siirretään valtaa, joka kuuluu meille, jonnekin kauaksi, ja tämä ei ole demokratiaa. Ja federalistiset tai euroskeptikot, heidän pitäisi olla tietoisia tästä vaarasta. Kiitos. La Siri. Rouva te olette pyytäneet paljon äänestysselityspuheenvuoroja. Näin ollen pyydän, että rouva Siiri, te tekisitte ne kaikki kerralla yhteen, yhteen menoon. Teillä on nyt puheenvuoro. Kaikki äänestysselitykset, olkaa hyvä. Puhemies, minun Siiri on etunimeni ja Oviiri on su- sukunimeni. Kiitoksia. Minulla on, eh, on todellakin paljon äänestysselityksiä. En ole koskaan aikaisemmin tehnyt tätä, mutta minusta tämä on tärkeää tehdä täällä tänään ja nyt, koska ensinnäkin haluan puhua herra Grossin mietinnöstä, josta me äänestimme ja tuin myös eh, liikennevaliokunnan ehdotusta, koska minä katson, että, että kaksi asetusta, jotka käsittelevät tätä asiaa, niiden täytyy olla ne täytyy saada yhdeksi, ja tämä on perusteltu askel kohti demokratiaa ja hallinnotaakan vähentämistä. Seuraavaksi puhuisin herra Koosin mietinnöstä, jota myös tuin, koska tämäkin auttaa meitä tekemään uusia, tekemään johdonmukaisia asetuksia tällä, tällä alalla. Semminkin kun ajattelemme, että se on luonteeltaan kansainvälinen, meidän pitäisi muistaa se, että tehdä, että saadaan yleiseurooppalaisia rekistereitä, jolla voidaan ö, ö, suojata kansalaisia epäreilua kilpailua vastaan. Sitten herra Kroshin mietintö. Tätäkin minä tuin, koska tämäkin on ö, käsittelee liikennettä ja kuljetusta ja sillä pyritään parantamaan sisämarkkinoiden sen tehokkuutta ja vähentämään hallintokustannuksia ja siinä myös mahdollistetaan oikeudenmukainen kilpailu. Minun mielestäni yhtenäismarkkinat Euroopassa merkitsevät myös sitä, että poistetaan rajoituksia sisämarkkinoilta jäsenvaltioiden kesken. Ja toinen mietintö, jonka herra Kouri esitti, koski rakennusten energiatehokkuutta. Minä tulin. tätäkin, koska tämä auttaa mm, toteuttaa vastaamaan äh, tämän alan haasteisiin, että me voimme vähentää äh, energiakulutusta 20 prosenttia paremmalla energiatehokkuudella. No, mitä taas tulee investointeihin, energiatehokkuuteen, nämä auttavat niin ikään elvyttämään Euroopan taloutta, koska äh, tällä luodaan yhtä paljon työpaikkoja tai enemmänkin työpaikkoja kuin, kuin perinteisen infrastruktuurin. Energiatehokkuus on tärkeää Euroopan unionin kannalta, jotta päästäisiin niihin tavoitteisiin, jotka liittyvät hiilityksen päästöjen leikkaamiseen. Tämä on myös tapa, millä voidaan luoda lisää työpaikkoja ja vähentää meidän kasvavaa riippuvuuttamme ulko, ulkoisista energialähteistä. No, sitten herra Koshin mietintö. Tämä liittyy luottoluokituslaitoksiin. Minä tuin sitäkin, koska ongelmia on tällä alalla erityisesti suhteessa mm, siihen, että millä tavalla niihin ongelmiin, jotka liittyvät globaaliin kriisiin. Ja nämä luottoluokituslaitokset toimivat globaalilla tasolla, mutta ne sijaitsevat pikemminkin Euroopan unionin ulkopuolella useimmissa tapauksissa. Siksi minä asetankin kyseenalaiseksi sen, että miten tehokasta Euroopan lainsäädäntö voi olla tässä suhteessa. Ja jotta voitaisiin nämä vaikeudet voittaa, meidän täytyisi olla yhteistyössä kolmansien maiden kanssa näissä kysymyksissä. Tämä mietintö, joka liittyy veri meriliikennematkustajien oikeuksiin. on igati Tämän alan asetus on kovin tervetullut ja tämä askel auttaa meitä parantamaan näiden matkustajien oikeuksia Euroopassa ja myös se varmistaa myös äh, tasavertaiset mahdollisuudet meidän kuluttajillemme, jotka käyttävät näitä, äh, näitä liikenneväyliä. Sitten herra Albertinin mietintö, joka koskee äh, matkustajien, linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia. Minä tätä, tuin tätäkin mietintöä, koska ne, nämä toimenpiteet noin loppuviimeksi auttavat poistamaan epäreilun, epäreilun laadun Euroopassa, joka on ollut useinkin nähtävissä, että tämä tapahtuu tänäkin päivänä lentoliikenteestä ja, ja, ja raideliikenteessä. Tämä liittyy tietenkin myös rahtausyrityksiin, huolintayrityksiin ja niillähän on uusia, äh, moniakin uusia velvollisuuksia ja katsonkin, että tässä tarvitaan enemmän aikaa, jotta ne pystyvät äh, sopeuttamaan toimintansa tämän uusen, uuden asetuksen vaatimuksiin. Seuraava mietintö, joka koski älykkäitä tie, äh, tieliikennejärjestelmiä, nämä ovat todellakin osoittautuneet tehokkaiksi. Ne ovat tehneet liikenteestä kuljetusta turvallisempaa Siinä on myös pyritty niihin poliittisiin tavoitteisiin, joita, jotka liittyvät liikenteen ja kuljettamisen, kuljetuksen saamiseksi puhtaaseksi sektoriksi. Siksi minä äänestin tämänkin mietinnön puolesta. Ja sitten Ulrich Stockmannin mietintö, Marko Polo kakkosohjelma minä tuin tätäkin, koska tässä puitteissa me pystymme vähentämään liikenne, eh, pullo, liikenteen pullonkauloja ja parantamaan ympäristötoimia ja niin ikään pystymme eh, eh, edistämään yhteiskäyttöisyyttä ja olen vakuuttunut siitä, että joka vuosi hakemukset taloudellisen avun saamiseksi monissa projekteja, monia projekteja varten näissä rahoja on leikattu vuodesta toiseen. Sitten herra Duchon, miten vietityötä myös tuin, koska äh, raideliikente, junaliikente on tärkeässä äh, roolissa äh, Euroopan liikennekehyksessä tänäkin päivänä erityisesti rahtiliikenteen osalta. tuli tätä mietintä myös siitä syystä, että olen samaa mieltä esittelin kanssa siitä, että tämä lainsäädäntö toimii. Sitä täytyy valmistella juuri tällä tavalla, jotta nämä äh, raideliikennejärjestelmät saataisiin toimimaan tehokkaasti koko Euroopan alueelle. Tänään aamulla me keskustelimme mietinnöistä, jotka liittyvät terveyspakettiin ja myös äänestimme tästä, tästä paketista, jotka, joka koski ö, potilaiden oikeuksia räätälöityvässä terveydenhuollossa. Minä tuin tätä, koska olen siitä mieltä, että liian pitkään parlamentin jäsenet ovat tyytyneet siihen, että juristit luovat lainsäädäntöä tällä. Minusta poliitikkojen, e, eli erityisesti parlamentaarikkojen, jotka on valittu kuitenkin eurovaaleissa, heidän pitäisi tehdä tätä työtä. On korkea aika, että me hyväksymme tämän direktiivin lopullisesti. Ja sitten herra Trakatelisin mietintö, joka liittyi harvinaisiin sairauksiin, se on jatkoa tälle aiheelle potilaiden oikeuksien osalta. Minä tuin tätäkin niin ikään, mutta minä en tukenut tarkistusta numero 15, koska tämä äh, oikeastaan äh, tarrautuu menneisyyteen ja poliitikkojen ei pitäisi lähteä tällaisen geneettisen tutkimukseen. Äh, sitten mietintö jonka laatija joka koski kaupunkiliikennettä, se oli tukemisen väärti, koska kaupunkiliikenne on hyvin tärkeässä asemassa matkustajien ja tavaroiden kuljettamisessa. Siksi onkin korkea aika valmistella erillinen kaupunkiliikennestrategia. Sitten vielä lopuksi haluan mainita Anne Jensenin äh, mietinnön, joka koski älykkäitä liikennejärjestelmiä ja niihin liittyviä toimintasuunnitelmia. No, sen keskiössä on tällainen yhteis, yhteistoiminta ja standardointi ja yhteiskäyttöisyys. Siksi minä pidän tätä mietintöä niin ikään tarpeellisena ja tukeni arvoisena. Kiitos. Kiitoksia. Sitten herra Hearn. Teillä oli toinen äänestysselostus. Voitte nyt esittää sen, siis tämä luottoluokituslaitosasia. Niin, puhemies. Nyt on kansallisrunoilijamme ähm, äh, merkkipäivä. Hän on yksi suurimpia. Ja Shakespearea kuvailee se, että hän sanoo, että mitä ikinä koemme aikaan, niin ne valaisevat meidän ähm, äh, eloa ja oloa. Ja tässä hyvin kuvaillaan myös budjettiongelmiamme Britanniassa, mutta myös täältä. Ensinnäkin budjetista. Tämä on siis Shakespearea suoraan englanniksi. But then listen to his description of the Lisbon Treaty or European Constitution. Mutta jos vertaa tätä sitten britanniaan. with inky blots and rotten parchment bonds that england that was wont to conquer others hath made a shameful conquest of itself. if there a better description than that mr president. jos tätä parempaa kuvailua löytyy niin olisi mukava kuulla. kiitos puhemies. No le conocía estas cualidades de rapsoda. Eh? Minä en tunne tu, tiennyt, että te olettekin näin suuri runoilija. Mutta onko nyt sitten Tikaon mietinnöstä jotain sanottavaa? Kiitos puhemies tästä mahdollisuudesta. No, me äänestämme asioista parlamentissa, mutta meidän pitäisi olla varmoja silloin, että me, silloin me äänestämme, että meillä on myös moraalinen johtajuus. On aivan oikein puhua energiatehokkuudesta, rehellisesti sanoen Minulle mitään ongelmia tässä eh, Euroopan tasolla tai kansallisella tai paikallisella tasolla. Mitä enemmän voidaan tehdä paikallisella tasolla on hyvä, mutta on hyvä jakaa myös parhaita käytänteitä Euroopan ja kansallisella tasolla. Kuitenkin nyt kun lähdemme tähän johtajuuteen, meidän täytyy osoittaa myös sitä johtajuutta. Millä tavalla me puhumme energiatehokkuudesta rakennusten osalta samaan aikaan, kun me operoimme eh, kahdessa eh, toimipaikassa Strasbourgissa ja Brysselissä. Entäpä sitten nämä hiilidioksidipäästöt, joita parlamentti aiheuttaa puhutaan Strasbourgissa silloin, kun me puhumme kymmenistä tuhansista tonneista, hiilidioksiditonneista vuosittain. Ja on korkea aika lopettaa tämä tekopyhyys ja osoittaa johtajuutta ja lopettaa tämä Strasbourgin parlamentti. Kamal, tenía usted una explicación de voto. Herra Kamal, teidän piti kertoa myös Bowis-mietinnöstänne teidän äänestysselityksenne. Niin, me toivomme herra Bowikselle ka- kaikkea hyvää ja nopeaa tervehtymistä. Onneksi hän pystyy käyttämään hyödyntämään toisen maan terveydenhuoltojärjestelmää. Hän on britti ja nyt hän pääsi Belgiassa erinomaisen terveydenhuoltojärjestelmän hoitoon, kun hänelle tuli tämä kiireinen tarve saada hoitoa. Ja toivotaan, että kaikki potilaat, jotka eh, joutuvat hakemaan hoitoa, niin pystyvät tekemään päätöksen, missä saavat hoitoa. Jos katsotaan nyt eri sairauksien, sairauksista paranemis asteita. Kun potilaat saavat tietoa ja saavat valinnanvaran, niin yleensä he voivat valita, mihin maahan he menevät hoidettavaksi ja missä toipuvat parhaiten ja hyödyntävät näitä. Mielestäni tämä on myönteinen askel oikeaan suuntaan. Kuitenkin usein täällä kritisoin niitä aloitteita, joista keskustelemme. Mielestäni tämä on myönteinen liike ja toivottavasti voimme tarjota hyvää palvelua kaikille potilaille Euroopan laajuisesti. Kiitos herra Kamal. Katsotaan sitten he, Roittova Kasakan mietinnöstä ja he, myöskin Crowlin mietinnöstä. Olkaa hyvä, Rova Roittova. Puhemies, minä en kannattanut Kasakan mietintöä tätä mietintöä, joka koski vapaaehtoisia eläkerahastoja meppien kannalta ja, ja halusin välttää mahdolliset eturistiriidat, siksi minä äänestin tyhjää tuossa äänestyksessä. Haluan myös, myös sisällyttää tämän session pöytäkirjaa, että minä en äh, kannattanut trakatellisen mietintöä juuri näistä bioeettisistä syistä. Ja sitten puhemies, kuunteletteko, voiko jatkaa? No, Trakatelisin mietintö. Voitteko kirjata pöytäkirjaan, että minä en kannattanut sitä? Ja sitten selitys Graulin mietinnöstä. Minä vastustin tätä mietintöä, koska se ei ollut johdonmukainen. 45 vuotta se säätelisi esiintyvien tekijöiden tekijänoikeuksia. Minusta meidän täytyy olla parempaa lainsäädäntöä, meillä pitää olla myös parempi näiden esiintyvien taiteilijoiden järjestöjen organisointi ja siihen liittyvät tulot. No kuitenkin 2 prosenttia tuotoista jaetaan esiintyvien taiteilijoiden kesken, loput kuuluvat levyyhtiöille ja tunnetuimille, tunnetuimmille artisteille. Tämä kuitenkin haittaa nousevia taiteilijoita, ja vero, veronmaksajia tämä myös haittaa arkistojen ja kirjastojen toimintaa. Se ei ole audiovisuaalisten artistien etujen mukaista, siksi minä vastustin sitä. Kiitos. Kiitos. Rova Fure Jensenin mietinnöstä ja toinen selitys sitten Dujonin mietinnöstä. Rova Fure, olkaa hyvä. Kaksi selitystä. Kiitos puhemies. Olen puoltanut tätä ensimmäistä direktiiviehdotusta näistä älykkäistä liikennejärjestelmistä. Tässä taataan informaatio- ja viestintäteknologioiden yhteensopimus liikenteen alalla. Liikennettä on kannustettava käyttämään näitä menetelmiä erityisesti, kun se lisää liikenne muotojen ja välineiden turvallisuutta, mutta sitä täytyy voida soveltaa Euroopan laajuisesti. Tällä direktiivillä voidaan vähentää Euroopan tiekuolleisuutta ja lisäksi ensinnäkin äh, näiden onnettomuuksien vakavuutta sekä kuolleisuuden määrää. Ja voisimme vähentää äh, todella merkittävästi kuolleisuutta tiellä. Mitä tulee eh, tieliikenteessä rajat ylittävään turvallisuusyhteistyöhön, niin Euroopan unionin liikenneministerit eivät ole eh, hyväksyneet tätä edelleenkään, vaikka tälläkin voitaisiin säästää henkiä jossa esimerkiksi jossain muussa maassa ihminen tekee tieliikennerikkomuksen, että häntä voitaisiin siellä sakottaa ja ryhtyä seuraamuksiin. Mitä tulee sitten näihin rautatieliikennekäytäviin, tässä otetaan kantaan kilpailukykyiseen rahdin kuljettamismenetelmään. Minä puolsin tätä mietintöä, nimittäin raiteilla on todella kilpailukykyinen mahdollisuus rahdin kuljettamiseen ja tämänhetkinen tilanne ei ole riittävän hyvä, koska raiteet eivät pysty tarjoamaan riittävän luotettavia yhteyksiä ja meidän pitäisi saada tästä houkuttavampi vaihtoehto, koska jos ma- liikenteen maantieltä saadaan raiteille rahtia, niin se tarkoittaa sitä, että meillä olisi moottoriteillä vähemmän ruuhkia ja onnettomuuksia, vähemmän rekkoja ja toivon, että saisimme eurooppalaisen tehokkaamman ää, rautatieverkoston. Sitten Trakatellis, herra Posselt, olkaa hyvä. Puhemies, minä äänestin Trakatellisin mietintöä vastaan justiin tästä, johtuen tästä skandaalimaisesta äh, tarkistusta 15, jossa äh, sairauksien parantaminen yhdistetään äh, syntymättömän ihmisten tappamiseen ja jossa harrastetaan rotuoppia. Meidän täytyy olla selvillä siitä, että ihmisillä on elämisen oikeus siitä syntymästä kuolemaan asti ja tämä elämän oikeus asetetaan tässä radikaalisti kyseenalaiseksi. Ihminen, ihmiselle ei elä, enää mitään elämisen oikeutta semminkin kun hän on sairasta. Tämä on lääketieteen vastaista, eli tappamista. Siksi minä äänestin rakenteellisen mietintöä vastaan, koska tämä tarkistus on skandalimainen seikka, joka rasittaa tätäkin parlamenttia, jossa, jossa ei haluta suojata syntymätöntä elämää. Kiitos herra Posset. Sitten Odin. Mietintö. Rova Gressel. Kiitos puhemies. Minä äänestyksessä vastuuvapaudesta ensimmäistä kertaa, kun sinitä lähtien, kun on parlamenttiin tullut, minä vastustin komission vastuuvapauden myöntämistä ja haluaisin esittää syyni siihen. Pääosin on kysymys siitä tavasta, miten Euroopan komissio on hoitanut romania ja Bulgarian jäsenyyden. Me Romanissa ja Bulgariassa on valtavasti ongelmia sillä on korkea korruption aste, paljon rahaa, paljon eurooppalaista rahaa on kadonnut, hävinnyt ja Euroopan komissio on vasta vuonna 2008 aloittanut näiden rahojen jäädyttämisen. Vuonna 2007 menetimme paljon rahaa ja nyt meillä ei ole oikeastaan minkäänlaista valvontajärjestelmää tai sitten sellainen valvontajärjestelmä, joka toimii vain puutteellisesti. Romaniassa on paljon korruptiota ja myös oikeusjärjestelmän ongelmia. Kaikki tämä on, tämä on jäänyt jäsenyyttä edellyttävässä prosessissa huomaamatta, ja komission pitäisi tulevissa laajentumisissa kiinnittää huomiota tähän, ja pitää myös sanoa, että silloin, jos tarkkaillaan muita maita, niin niin se voidaan tehdä myös omissa joukoissa. Haluaisin komissiota kehottaa auttamaan näitä maita rakentamaan rahavalvontajärjestelmää ja äh, poistamaan näitä systeemisiä heikkouksia, koska muussa tapauksessa meillä on tällainen kesto-ongelma ja, ja kestopulma koko unionissa. Kiitoksia. Kiitos, Rova Grasse. Nyt keskeytän istunnon kello 15 asti.